Istunto avataan. Istunto alkaa. Hyvät naiset ja herrat, eilisen täysistunnon pöytäkirjat on teille toimitettu. Onko teillä mitään vastalauseita tai huomiota pöytäkirjoihin? Eli ole,